All right. Uh, ladies and gentlemen, good morning and welcome to our... No niin, hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa kokoukseen. Ensimmäinen kohta kai on todeta, onko muutoksia esityslista, mutta eipä taida olla. Therefore we'll um, adopt the agenda and... Uh, esityslista voidaan siis hyväksyä ja siirtyä siihen, että lyhyesti kerrotaan eilisestä illan koordinaattoreiden kokouksesta. Useita päätöksiä tehtiin. Esimerkiksi Italian valtuuskunnan kokoonpano maaliskuussa tuettiin pyyntöä Eurochambersin pyyntöä käyttää parlamentin tiloja yrittäjyys tapahtumaansa toiselle vuosipuoliskolla tänä vuonna ja sovittiin arvioinnista, joka tehtäisiin Euroopan tutkimusalueesta, tutkittaisiin sen tuomaan lisäarvoa ja pyydettiin ryhmiä pohtimaan aiheita, joita voitaisiin esittää tutkimuksiksi, työryhmäkokouksiksi ja niin edelleen. Puheenjohtajalle annettiin mandaatti kirjoittaa kirje – jossa on valiokunnan prioriteetit vuoden 2015 budjetin osalta ja puheenjohtajalle annettiin myös tehtäväksi esittää ITREN kanta sopimukseen Marokon kanssa. Ja sitten päätettiin lykätä päätöstä lausunnon antamisesta ETS-markkinan vakausvarauksen luomisesta. Odotettaisiin puheenjohtajan yhteyksiä ympäristövaliokuntaan, jotta voidaan keskustella aikataulukysymyksistä. Ja päätettiin, että tähän kysymykseen palataan seuraavassa koordinaattoreiden kokouksessa. Onko kysymyksiä? Mielelläni niin vastaan mutta heilentyminen on varmasti myöntymisen merkki, joten siirrytään eteenpäin esityslistalla seuraavaan kohtaan. Mietintö Shift to Rail yhteisyrityksen perustamisesta. Andres Perean mietintö. Olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Gracias. Kiitos puheenjohtaja. No niin, kuten tiedämme, tämä mietintö on osa paketti, joka on vähän myöhässäkin jo. Tämä liittyy siihen, että tämä yritys on joutunut patitilanteeseen rautatieliikenteessä. Kun näitä mitä kokemuksia on saatu aikaisemminkin, niin voidaan sanoa, että se on aika tyydyttävä. Tässä on tehty arviotilanteesta, jossa nyt olemme. Ja nyt on tullut esille jotakin asioita, jotka eivät olekin toimineet, kun ei ole ollut koordinaatio riittävästi tai päällekkäisyyttä tai ei ole riittävästi yksityistä pääomalle ollut mukana. Ei myöskään pk-yrityksiä. Toisin sanoen pitäisi uudelleen miettiä tätä pakettia ja ponnistella enemmän, että ei toiseta aikaisempia virheitä että voidaan leikata kustannuksia liikenteessä, kaiken kaikkiaan rakentamisessa, huollossa, perusrakenteissa ja myös kalustossa tarvitaan hyviä valmiuksia, että niin käyttäjän kannalta ja luotettavuutta. Siis turvallisuus on totta kai elintärkeää. Tässä on nyt strategiassa tärkeä suunnitelma investointeja, innovointia ja koehankkeita varten. Tässä on viisi elementtiä, jotka ovat keskeisimpiä tässä. Ensinnäkin palvelut ja laatu, parempia palveluita siis. Ennen täytyy turvallisuutta, kannattavuutta, liikenteen valvontaa parempaa, parempia perusrakenteita, parempaa turvallisuutta ja laatua. Välitetään, vältetään kielteisiä vaikutuksia ja myös järkevän huollon avulla ja sitten lipun myynti täytyy olla järkevällä pohjalla ja totta kai konkreettisia tilanteita pystyy ratkaisemaan esimerkiksi miten tehdä matkaa mahdollisimman järkevällä tavalla. Me olemme panneet merkille tiettyjä mahdollisuuksia. Olisi erittäin tärkeää, että mitä esitämme tarkistuksissa, nimittäin että tässä olisi jotenkin kyky kaikilla yrityksillä osallistua hankkeeseen aina kun tietyt perusedellytykset täyttyvät 30 miljoonaa euroa, seitsemän vuoden sitoumus. PK-yritysten osallistuminen on tärkeää tässä myös ja lisäksi myös perusrakenteiden hallinnoijat. Tässä on tietenkin leikattu mm, budjettia 920 miljoonaa ja meidän mielestä sen jakaminen ei välttämättä ole ihan niin kuin me olisimme halunneet sen olevan. Siitä on tarkistuskin. Nimittäin jos ajatellaan, perustajat saavat 40 prosenttia ja muut 30 ja sitten vielä osaa 30. Osakkailla pitäisi olla enemmän mahdollisuutta osallistua ja tässä pitäisi olla enemmän edustusta eri tahoilla. Hallinnoinnin osalta tässä on erittäin tärkeää seikö se, että kun siellä on perustajaosakkaat ja muut osakkaat edustettuina hallintoneuvostossa, strategisen ohjelman täytyy toteutua avoimien tarjouskilpailujen pohjalta. Tärkeää on myös se osa, joka on rautatievirastoilla ja julkisilla tahoilla – ne, jotka tuottavatkin näitä palveluita. Kaikkien pitää osallistua sektorilla tähän, se on erittäin tärkeää. Tässä on menestystarinoita olemassa näiltä osin, esimerkiksi teknisiä aloitteita, yhteisyrityksiä. Eli johtopäätöksenä voidaan sanoa, että mielestäni on erittäin tärkeää, että tämä mahdollisuus avataan kaikille, jotka edellytykset täyttävät, että osakkailla on enemmän mahdollisuuksia osallistua ja parempi edustus niin, että he ovat PK-yrityksilläkin paremmat mahdollisuudet. Meillä on joitakin tarkistuksia, jotka on varmastikin tuovat esille sen, minkä haluammekin tuoda esille tämän horisontaalisuuden, läpinäkyvyyden, mahdollisuuksien tarjoamisen ja varsinkin joustavuuden, niin että voidaan hyvin yhteisyritystä hallinnoida, kun tässä on julkista yksityistä sektoria mukana. Tässäpä se mietintö kaiken kaikkiaan. Okay, thank you very much. Selvä, kiitos oikein paljon esittelijälle. Seuraavana varjoesittelijät. Edustaja Kavalio, täytyy puhua Odin nimissä. Olkaa hyvä. <clears throat> Good morning, President, colleagues, uh, Mr. Odi. Uh, Puheenjohtaja kollegat, herra Odi haluaisi pahoitella, ei voi olla paikalla. Perhe vuoksi hän on pyytänyt minua välittämään teille viestin asiasta. Tällaiset yritykset ovat hyvin tärkeitä Horisontti 2020-strategiassa, koska ne lisäävät teollisuuden voimavaroja. Kuusi yhteistä aloitetta on, kuten tiedätte. Ne ovat yksityisen ja yleisön välisiä, julkisen välisiä kumppanuuksia. Tämä malli on hyvin menestyksikäs ja uniikki. Shift to Rail on uusi yhteisyritys, jota EPP-ryhmä tukee. Herra Odi haluaisi onnitella komissiota ja kaikkia mukana olleita valmistelutyössä ehdotukselle. Hän halusi myös onnitella kaikkia teollisuuden toimijoita, jotka ovat tehneet projektin osalta työtä. Käsittelyssä ehdotus on todellakin oikein hyvä. Herra Odi haluaisi painottaa, että hän tukee täysin horisontaalisia tarkistuksia, jotka koskevat vastuuvapautta, yhteyttä ylipäänsä 20-20 hallintorakennetta, väliarviointia. Kuitenkin budjettileikkaus 5 prosenttia, niin siitä herra Odilla on vielä jotakin epäryksiä. Shift Trailista on keskusteltu horisontti 2020 äänestyksen jälkeen ja budjettikeskustelujen jälkeen. Bu- komission ottama budjetti perustuu jo leikattuun summaan. 5 prosentin leikkaus voitaisiin nähdä toimialalla tuen puutteena Euroopan parlamentin taholta tälle hyvin tärkeälle asialle Euroopalle. Sen lisäksi on erityispiirre Shift to Railissä tieteellinen tutkimus ja innovaatio, että se rahoitetaan täysin tästä yhteisestä teknologia-aloitteesta, mikä tarkoittaa, että teollisuuden toimijat eivät saa mukaan muita rahovaroja tähän nimenomaiseen asiaan. Esittelijän ehdottamista tarkistuksesta herra Edin, Odin huoli ehdotetussa muutoksessa uudelleenjakoon ja rahoittajien luetteloon asettaa vaaraan aloitteena. Tässä tarvitaan uusi sopimus komission ja mukana olevien sidosryhmien välillä. Tässä tapauksessa olisi ehkä monimutkaista päästä sopuun ennen huhtikuuta. Ehkäpä esittelijä voisi hahmotella aikataulua, mikä hänellä mielessään oli. Sen lisäksi herra Odi on sitä mieltä, että liitännäisjäsenen kumppaneiden ja rahoittavan jäsenen asiaa pitää käsitellä teollisuuden edustajien kesken, itse heidän kesken, eikä poliittisella tasolla, kuten täällä. Tästä syystä herra Odi ehdottaa seuraavia sanoja. Tai seuraavia sanamuotoja ja toivoo, että varjostelijat voivat tukea. Rahoittava jäsen, siellä on suljettu lista liitteessä yksi. Ja ne ovat yksittäisiä oikeudellisia yksikköjä, jotka ovat sitoutuneet omaan panoksensa ainakin 30 miljoonaa Shift Rail-hankkeen ajaksi. Liitännäisjäsenelle määritellään, että liitännäisjäsen täyttää erillisenä yksikköä ykkönä kriteerit, jotka on luetteloitu 1,2 kohdassa 1,2 heitä automaattisesti. Heillä on automaattinen edustus hallintoneuvostossa. Minulla on tämä teksti tässä, jos Rova Bari haluaisi sen nähdä. Herra Odi jälleen pahoittelee, että ei voinut olla paikalla. Odottaa, että poliittisesti tästä päästään sopuun, jonka myötä kompromissi voidaan ehdottaa Kreikalle puheenjohtajamaana, että tämä, tällä lainsäädäntökannella saadaan loppuun saatetuksi tämä hyvin tärkeä asiakokonaisuus, joka on hyvin tärkeä yleisestikin ottaen Euroopalle. Thank you uh, very much, Mrs. Cavalli. Uh, Mr. Johansson. Kiitos oikein paljon. Edustaja Johansson, puhutteko Aldo esittelijän nimissä vai haluatteko muuten pyytää puheenvuoroa? I'm not I will have an intervention. Minä käyttäisin puheenvuoron, mutta en puhu varjesittelijän nimissä, mutta mielelläni käyttäisin puheenvuoron. We put you on the list. So I now turn... Kiitos. Laitan puhelistalle teille, edustaja Eller. Kiitos paljon. Jakaisin puheenvuoroni kahteen osaan. Ensin menettelyyn liittyen mielestäni meidän on ymmärrettävä, että Shift to Rail on osa laajempaa pakettia. Mutta mutta itse asiassa tämä ei ole yhteispäätösmenettelyyn liittyvä asia, joten tällä hetkellä, kun äänestettiin viimeksi, niin oli horisontaalinen sopimus ja sopimus budjetista, että täytäntöön pantaisiin horisontaalisia leikkauksia, ei siksi vain, että niitä on heijasteltava niitä leikkauksia yleisesti budjetissa, jotka ovat paljon suurempia kuin tuo 5 prosenttia jota ehdotettiin ITREN äänestyksessä. Tällaiset horisontaaliset kysymykset hoituivat melko hyvin ensimmäisessä kolmikantaneuvotteluissa, että parlamentin huoli paketista otettaisiin huomioon neuvostossa, joten onnistuimme yhdistelemään yhteispäätösmenettelyt ja ne, joissa meitä kuullaan yhteistyössä neuvoston suuntaan ja komissionkin. Me olisi tärkeää nyt, ettei räjäytetä määräaikojen rajoja. Olisi sovittava neuvotteluista, kolmikantaneuvotteluissa, koska muuten tämä jää pelkäksi kuulemiseksi ja silloin ei ole kovin todennäköistä, että neuvosto ottaa huomioon meidän panostamme ylipäätään. Erityisesti siitä syystä, että uskon, että meillä loppuu aika. Sisällöstä. Hyvin ymmärrän, että espanjalaista esittelijää kiinnostaa se, että avataan tämä kysymys uudestaan, koska paljon ponnisteluita tehdään Espanjan yrityksen puolelta, että päästäisiin perustajaosakkaiden joukkoon. Mutta sisällön osalta ehkä ei ole niinkään ongelma, mutta periaatteena se, jos parlamentti avaa paketteja, joista on neuvoteltu – alan ja komission välillä, erityisesti alan edustajien kesken, niin saattaisi tulla ongelmia minkä tahansa yrityksen kanssa, joka haluaa sen jälkeen, kun päätös on tehty, päästä mukaan yhteisyritykseen. Joten siitä syntyisi suuria ongelmia. 2, 15, 17 ja 24 aiheuttavat ongelmia siinä mielessä, että avataan tämä luettelo, johon osakkaiden nimet tulevat. Ja toiseksi tarkistukset, jotka liittyvät tähän jakoon tasapainoon perustaja osakkaiden kesken. Tässäkin on tällaisia horisontaalisia kysymyksiä, jotka syntyvät niistä säännöistä, joita loimme. Me pyrimme siihen, että tällaisissa yhteisyrityksissä olisi avoimempi jako, eikä kaikkea jätettäisi perustajaosakkaille tai suurille teollisuuden alan edustajille, mutta tavallaan edust- esittelijän ehdotus ei vastaa oikein realiteetteja tällä alalla, vaan annettaisiin paljon enemmän varoja sellaisille yrityksille, jotka ovat sen kokoisia, että se ei heiltä oikein onnistu suoraan sanottuna, joten periaatteessa nyt tämän alan kesken on melko hyvä yhteisymmärrys siitä jakoperustesta 40 perustajille, 30 liitännäisille ja 30 pienemmille yrityksille on ihan realistinen jako. Tämä liittyy myöskin jakoprosessiin, josta on neuvoteltu yhteisyrityksessä ja komission kanssa. Jos nyt lähdetään puuttumaan tässä – tähän jakoon, niin luodaan valtava sotku. Koska se tuhoaa kolmen vuoden valmistelut. Eikä varmaankaan neuvostokaan sitä hyväksy, kun tässä on parlamentti vain kuultavana. Ja toisaalta ei pysytä aikarajoissa, koska kaikkien yritysten pitää palata neuvottelupöydän ääreen ja komissiossa on tehtävä uutta työtä ja ei päästä huhtikuun täysistuntoon. Ja en tiedä, onko vuonna 2017 sitten varoja tällaista toista aaltoa varten, joten mielestäni pitäisi palata nyt perusajatukseen, että meillä oli tällaisia kaiken kattavia horisontaalisia ehdotuksia. Keskustella esittelijän kanssa ja pyrkiä saamaan tämän vähän epävirallisesti nyt käynnissä olevaan kolmikantaneuvotteluun, koska muuten tätä asiakirjaa ei saada sellaisella tasolla, että todella voimme neuvotella komission ja neuvoston kanssa. Kiitos. Kiitos oikein paljon, edustaja Vidal Kvadras. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan rautatieala on hyvin kilpailukykyinen ja teknisestikin aika vahvoilla – laajenemaan päinkin, ja tämä osoittaa, että hiljattain tämä on huomioitu kehittyvissä talouksissa, kun on tultu mukaan eurooppalaisiin yhteisyrityksiin. Siksi meillä on tässä sellainen alue, jossa on kehityksen mahdollisuuksia. myös Euroopan unionin talouden kannalta. Mutta kilpailusta. Yhtä lailla pitää paikkaansa, että kilpailu on kovaa. Täällä on muitakin tekijöitä tällä saralla, eikä sitäkään pidä unohtaa. Jos ajatellaan tällaista yhteisyritystä, niin aloitteena se on aivan oikeaan osunut, sinällään tervetullut siis. Komissio onkin aivan oikein tätä esittänyt, ja kuten esittelijäkin totesi, tässä täytyy löytää synergiaa yksityisen ja julkisen sektorin välillä, jotta voidaan tukea kehitystoimintaa niin, että rautatieala Euroopassa on aina kärjessä ja näin kilpailukykyinen myös suhteessa muihin kilpailijoihin muilta maailmankolkilta. On siksi erittäin tärkeää, että me saamme tämän mietinnön hyväksytyksi ennen kuin tämä kausi päättyy. Siksi haluaisinkin Josevaa onnitella, että hän niin hyvin ja nopeasti tehnyt työtä ja hän on toimittanut meille aivan hyväksyttävän tekstin. Ja kuten hän selittikin, siinä on parannuksia, jotka olivat välttämättömiä. Enemmän joustoa esimerkiksi, niin että voi olla mukana perussa ja luettelossa, kun tietyt ennakkoedellytykset on täytetty ennen kuin tämä tulee voimaan. Ei välttämättä tarvitse olla yhteisyrityksessä tilannetta, että ruvetaan Euroopan yritysten kanssa kisailemaan, koska on kyse yhteistyöstä. Eli pannaan hyntyt yhteen. Ei kilpailusta ole kyse. Siksi minun mielestäni Esittelen ehdotus on aivan pätevä. Yhtä lailla, kun hän totesi, että hän pitäisi saada mukaan koko alaa, kaikki yritykset, niin uskoisin, että kyllä sitäkin on syytä tukea ajatuksena varsinkin, kun siinä on mukana menettelyjä, jotka takaavat läpinäkyvyyden ja eri arvioi niiden riippumattomuuden. Siksi puheenjohtaja aloite on asianmukainen, välttämätön ja sitten on tehnyt hyvän mietinnön ja mitä nyt tässä enää muuta voi tehdä kuin saattaa päätöksen nopeasti tämä työ ennen kuin tulee vaalit vastaan. Kiitos. Thank you very much. Uh, Mr. Prodi. Kiitos paljon, edustaja Prodi. Olkaa hyvä. Grazie, Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti tällainen yhteinen tekninen aloite on äärimmäisen tärkeä ennen kaikkea siitä syystä, kun ajatellaan, että voidaan uudelleen teollistaa Eurooppa, kun se on niin äärimmäisen tärkeää, jotta talous lähtee uudelleen käyntiin. Toiseksi, jos ajatellaan ympäristöäkin, niin näin voidaan liikennettä optimoida mahdollisimman pitkälle – Ja tässä noudatetaan myös tarvetta lähentää kaikkien maiden rautatietahoja kohti yhteistä eurooppalaista järjestelmää. Näin saadaan täydellinen yhteensopivuus myös kalustojen osalta kaikilla linjoilla. Siksi tämä on erittäin tärkeää, että minun mielestäni on syytä kaikki ponnistelut nyt panna pelin, että tämä saadaan tällä kaudella valmiiksi, että äh, teollinen kehitystyökään ei voi jäädä odottelemaan. Minä uskon, että tämä voisi olla myös yksi suotuisa edellytys sille, että saadaan todellisia eurooppalaisia liikennetoimijoita – Näinkin voidaan eurooppalaista liikennettä optimoida. Me olemme kuitenkin kaikkein tärkeimpiä käyttäjiäkin. Ja jos meillä olisi korkeanopeuksia mukana myös Euroopassa, kun niitä nyt vielä aika vähän ajatella lentoliikennettä, ja kuitenkin rautatieliikenne on sellaista liikennettä, joka kuluttaa polttoaineetkin vähemmän, Eli meidän täytyy nyt nopeasti päästä hyväksymään tämä. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitos paljon, edustaja Del Castillo. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää. Hän on näissä aikapaineissa saanut paljon aikaa, kun aikaisemmin tämmöisiä aloitteita välttämättä ole ollut yhteisyrityksiksi. Siksipä Voidaan ajatella, että tämä on ikään kuin ollut vähän niin kuin köyhä serkku tämän ajankäytön kannalta. Todellakin kyseessä on ala, jolla on kaikkein eniten mahdollisuuksia, jos ajatellaan kilpailukykyä teollisuuden eri aloilla, niin on kyllä todettava, että tässä päinvastoin nyt on kyse kärkialueesta, jossa eurooppalaiset yritykset ovat osoittaneet kansainvälisten tutkimustenkin perusteella, että siellä on paljon taitoa ja tietoa. Ja minä uskon, että tässä on nyt aika ongelma kieltämättä, nimittäin, että nämä Shift to Rail yhteisyritys ennen kaikkea kärsi tästä ongelmasta – mutta on kuitenkin tärkeää, että alalla olisi mahdollisuus jättää oma jälkensä jatkossaan niin, että voitaisiin tähän ytimeen osallistua. Siksi minä ainakin joka tapauksessa tuen kaikkia tekstiä parantavia aloitteita. En tiedä ihan tarkalleen kuitenkaan näitä ehdotuksia. Ja katsotaan, mitä esittelijäkin sitten tekee. Tai mitä Odiikin tässä nyt oli esittänyt. Meidän täytyy vielä työstää tätä niin, että voidaan näissä aikaroissa kaikki panemaan yhteen. Olen herra Elerin kanssa samaa mieltä, että tässä täytyy nyt luoda linjaa tulevaisuutta varten, että nämä yritykset voivat osallistua tähän. Very good. Thank you very much. Hienoa, kiitos. Edustaja Johansson. Tack så mycket. Eh, jag vill göra några kommentarer först. Eh, kiitos. Ensinnäkin sanon, että on tärkeää nähdä Shift to Rail, niin kuin kollegat ovat sanoneet, osana mahdollisuutta vahvaan teollisuuden kehitykseen Euroopassa, mutta myös hyvänä tapana vastata yhteiskunnan haasteisiin ja mahdollisuuteen parempaan liikenteeseen ja sitoa maita yhteen ja kansalaisia Euroopassa. Olen paljon samaa mieltä siitä, mitä Eiler sanoi, että mikä on yhteys muihin PPP-hankkeisiin, koska on hyvin tärkeää, että äh, äh, lähdemme aloitteeseen juuri Shift to Railissa, ja, mutta samaan aikaan täytyy pitää koko paketti kasassa, koska muuten tulee enemmän ongelmallista kuin hyötyä. Minulla on se käsitys, että on nyt tärkeää esittelijälle ja varjoesittelijöille, että niin paljon kuin mahdollista liitetään näihin horisontaalisiin ehtoihin, joita on lopussa pakettia, koska muuten menetetään sen sijaan, että voitetaan tässä koko jutussa. Eli on tärkeää pitää tämä kokonaiskuva kasassa, kuten Elri sanoi. Eli, eli juuri keskustellaan näistä muista osista niin, että pidetään kokonaisuus kasassa. Haluaisin myös, että koska nyt on ollut pitkät valmistelut ja neuvottelut, niin on asianmukaista, että jos valmis, valiokuntakäsittelyssä tehdään muutoksia, niin siihen tilanteeseen, joka komissiolla ja yrityksillä on nyt, niin sitten on tärkeää, että tätä ei, kysymystä ei monimutkaisteta. Ja voin olla samaa mieltä siitä, mitä herra Odi sanoi, että, että epäilen, että miten nämä muutokset tähän kumppanuuteen, niin nythän on mahdollisuus eh, tehdä se jo nyt, ja joka tapauksessa sehän voi enemmän va- monimutkaista kuin helpottaa. Yksi asia, jonka haluaisin ottaa esille, on tarkistus, jonka esittelijä on tehnyt, joka koskee tarkistusta 16 Siellä komission ehdotuksessa on suuren kapasiteetin junat ja sitten esittelijä nimittäin sitä suurnopeuksisiksi juniksi. Viitataan siihen, että sen pitä, se pitää liittää ITRI-valiokunnan äästyksiin muista julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuksista. Tämä yhteys tässä perustelussa tai tarve muutoksen oikein näe sitä, koska tietysti se on tärkeää, että kun keskustellaan Shift asiasta Eli henkilökohtaisesti olen yksi niistä, joka todellakin on sitä mieltä, että on asiakkaanmukaista, että on tämä suurnopeuksinen juna, olen niin kanssa tehnyt työtä Ruotsi samassa maassa, niin, mutta suurin juna on laajempi käsite. Ja, ja kun Niin, kun keskustellaan rahtiliikenteestä, niin se liittyy siihenkin ja juuri kun tämän muutoksen osalta haluaisin esittää kommentin. yrityksille, kansalaisille ja yhteiskunnan osalta tämä on hyvin tärkeä asia. Tässä on mahdollisuus nähdä, että miten voidaan kehittää teollisuuden voimavaroja ja kilpailukykyä. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Johansson. Kiitos paljon edustaja Johansson. Edustaja Trautman, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluais, halusin palata taloudellisiin edellytyksiin Shift to Railista. Olen alusta lukien tätä hanketta tukenut ja mielestäni me olemme nyt vaikeiden keskustelujen jälkeen täällä avainsektorilla, johon todellakin perustuu myös taloudellinen elpyminen, niin todellakin olemme nyt saaneet aikaan ehdotuksen, joka perustuu paljon siihen, mitä täällä on aikaisemminkin ollut keskustelussa esillä. Clean Sky-aloitteen kohdalla. Haluaisin kiittää kollegaa Josefa. Hän on tehnyt tässä tärkeää työtä ja on hyvä, että siinä otetaan kaikki kumppanit, pienet ja suuret mukaan tähän aloitteeseen. Kuitenkin mehän tiedämme, että tässä on juuri ja juuri saatu aikaan tässä aikataulussa jotain ja loppausta on harjoitettu aika voimaperäisesti. Me tiedämme, että jos tässä on jotain pyrkimyksiä saada rahoitusta pitkällä, aika, pitkällä aikavälillä, että kaikki yritykset, yksityiset ja julkiset voivat tähän osallistua, että saadaan aikaan rahoituksen tasapainoa ja että myös sijoittajat saavat jotain tuottoa sijoituksilleen. Yksi kysymys kollegalle, koska olen vähän hämmentynyt tässä näiden muutosten vuoksi, joita on tehty ehdotukseen, varsinkin liittyen perusteosakkeisiin. Se menisikin 40 prosentista 30 prosenttiin. Nimittäin eurooppalainen osuus menisi 47 5 36, no 34 prosenttiin vain. Luonnollisesti tämä hiukkasen kyseenalaistaa myös tämän investoinnin mielenkiinnon taloudellisesti, jos ajatellaan keskisuuria yrityksiä tai pienikin yrityksiä, jotka ovat tällä alalla toiminnassa, jotka tarvitsevat aloitetta. Ja tämä voi vaikuttaa myös sitten tasapainon suurten rinnalla. Siksi tässä vaiheessa minä vielä olen kyselevällä kannalla ajatella, onko tämä hyvä ehdotus. En halua, että ainakaan parlamentti, jota nyt kuullaan tässä, asettaisi sellaisia ehtoja, että kun tästä pitkään on keskusteltu kuitenkin myös aloitteen tekijöiden kanssa, että ja nyt ei uskallakaan enää viedä tätä loppuun asti. Mielestäni tämä on vakava kysymys ja minun mielestäni tätä täytyy käsitellä ihan järkevällä tavalla ja ehdottomasti meidän täytyy olla varmoja siitä, että ne, jotka investoinneista suurimman osan kantavat, voisivat sen tehdä tasapainoisissa oloissa kun ajatellaan mitä unioni panostaa ja mitä he itse panostavat. Se on takuu siitä, että kaikki pääsevät hankkeeseen niin, että siellä on jotain menestyksen mahdollisuuksiakin. No niin puheenjohtaja, tämä minä halusin sanoa. Esitän siis kysymyksen kollegalle. Kyllä minä ymmärsin hyvin nämä myönteiset ehdotukset toki ja voin tukiakin niitä, koska minun mielestäni pitää olla niin, että PK-yrityksetkin omalta alueeltakin voivat olla mukana. Minä tuen raideliikennettä, ei pelkästään rahtiliikenteessä tai matkustajaliikenteessä. Ja, ja minäkin haluaisin rahtiliikenteen kehittää. Minä tiedän, missä määrin se on vaikeaa luoda uusia linjoja. Ensinnäkin rakentajat ja rautatieliikennetoimijat ovat pyrkineet jotenkin tätä yhdessä viemään eteenpäin. Ja todellakin me olemme nyt tärkeän päätöksen äärellä. Se on strateginen päätös ja se on tehtävä taloudellisesti varmassa olossa yritysten kannalta. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Edustaja Eiler, olkaa hyvä. Kiitos tästä edustaja Trautmanin puheenvuorosta. Todella meillä on kiire, mutta meidän pitäisi kuitenkin katsoa lukuja. Jos tasapainotetaan uudestaan tätä jakoa, niin se liittyy ainoastaan siihen rahaan, jota tulee perusteosakkeille, liitännäisosakkaille ja muille, vaan tämä liittyisi myös niihin varoihin, joita teollisuuden tai tämän alan puolelta tulee. Eli jos otetaan sieltä perusteosakkailta ja liitännäisiltä pois varoja, niin tietenkin muutetaan kokonaan tätä tasapainoa. Käytetään enemmän julkisia varoja, vähemmän tämän alan varoja. Tämä ei voi olla meidän etujemme mukaista. Tässä puututaan asiaan, joka johtaa siihen, että alan yritykset joutuvat palaamaan pohtimaan tätä ja silloin tämä järjestely ei enää päde, joten käsittääkseni parlamentissa oltiin oikeastaan yhtä mieltä siitä, että pitäisi huolehtia siitä, että alalta tulee paljon varoja. Ei siis vähennetä sitä osuutta, joka tulee nyt tältä alalta. Ja samalla meillä ei ole edes julkisia varoja, joilla voidaan tasapainottaa tilannetta uudestaan, joten ajattelin jakaa jäsenille asiakirjan, joka osoittaa ja auttaa ymmärtämään, mitä tässä tapahtuu, ei niin, että esitetään asia niin, että on mukavaa, antaa vähän lisää rahaa pk-yrityksille, vaan tämä leikkaisi kokonaisbudjettia tältä koko ehdotukselta. Ja tässä vaiheessa, kun parlamentti on taistellut tämän ehdotuksen sinne budjettiin heinäkuussa, se ei ollut ensimmäisessä vaiheessa, ja me Yhdessä ponnistelimme sen puolesta, että Shift to Rail saadaan ehdotukseen mukaan, että se saadaan liikkeelle. Marraskuussakaan ei tiedetty vielä, saadaanko Shift to Rail. Joten parlamentti saattaisi nyt sitten lopulta estää oman aloitteensa toteutumisen. Tämä on hyvin vakava kysymys ja meidän pitää katsoa tarkemmin, mitä tämä tarkoittaa tosiasiallisesti tämän ehdotuksen osalta. Kiitos. Selvä, kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin kääntyisin komission puoleen. Rajaga, olkaa hyvä. Mr. President, I would like... Kiitos puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluaisin kiittää esittelijä Rova Barejaa mietinnöstään. Haluaisin sanoa, että erinomaista työtä on tehty mietinnössä ja kiitämme, koska aloite on kovin tärkeä, jolla pyritään saamaan enemmän rahtia ja matkustajia raiteille Euroopassa jälleen. Olette oikeassa, meillä on myös täysi rautatiepaketti. Shift Railia pidämme teknologisena pilarina pyrkimyksissämme luoda yhtenäistä eurooppalaista rautatiealuetta. Oli monia yrityksiä uudelleen elävöittää Euroopan raiteita ja tiedätte sen hyvin. Ja tämä, hyvät naiset herrat, on erinomaisen tärkeä komissiolle Eli vetoomus komissiolta nyt, että hyväksytään niin nopeasti kuin mahdollista. Tämä antaa puhtia rautatieliikenteelle. Ja tämä pitäisi hyväksyä nopeasti, antaa mahdollisuus toimialalle. Tarkistusten osalta haluaisin sanoa, että komissio voi tukea suurinta osa horisontaalisista tarkistuksista ja teemme työtä kanssanne hyvin rakentavassa hengessä, että ne saadaan läpi. On vain yksi raja, jota emme ylittäisi, tarkistus kahdeksan. Ja kuten joku sanoi, herra Odisi taisi olla sanoi aiemmin, että shift to rail hyväksyttiin monivuotisen rahoituskehyksen jälkeen, ja sen vuoksi vähennys oli jo laskettu ehdotukseen mukaan lisävähennykset Railiin olisivat sen vuoksi kaksinkertaiset budjettimielessä. Älkää hyväksykö tätä tarkistusta kahdeksaa pyydän. Lopusta löydämme ratkaisut, mutta tämä meille, numero kahdeksan, siinä pyytäisin teidän tukeana sen hylkäämiseksi. No sitten esittelijän Rova Barajan erityiset tarkistukset. Uskon, että ratkaisut löydetään Tietysti on muutama tarkistus, joita en voi hyväksyä. Ja argumentit, miksi ei, niin niitä terattiin jo aiemmin. Herra Eller, Odi ja Trautman sanoivat asian niin kauniilla sanoilla, etten toista sitä, mutta sanoisin, että tässä on hyvin hienojokoinen tasapaino, joka neuvoteltiin monien kuukausien ajan, niin se olisi todellakin asetettu vaaraan, ja sen vuoksi tarkistukset 2, 15, 17 ja 24 eivät olisi hyväksyttävissä komissiolle. Mutta mieltä meillä on hänen ehdottomiaan ehdotuksia kohtaan. Ja sen vuoksi uskon, että ratkaisu voidaan löytää ehdottamalla uutta tekstiä tarkistukseen 19, jossa periaatteessa emme voi hyväksyä hänen tarkistustaan antaa rautatievirastolle valta, valtuutta. Mutta kohdassa C tulisi seuraava teksti, että liitännäisjäsen, joka täyttää yksittäisenä oikeudellisena yksikkönä kriteerit, jotka on luetteloitu kohdassa 1.2, lausekkeessa 1.2, saavat automaattisen edustuksen hallintoneuvostossa. Tässä komissio pyrkii löytämään ratkaisun siihen, mikä saattaa jumittaa pysyvästi neuvotteluja mielestämme. Ja tästä olemme valmiita neuvottelemaan neuvoston kanssa, jotta liitännäisjäsenen status saadaan hyvin lähelle tai jopa yhtenäiselle pohjalle perustajajäsenen kanssa. Ja sitten automaattinen edustus voi hallintoneuvostoon tulla automaattisesti, ja sen vuoksi uskomme, että tämä on ratkaisu, jota ehdotamme, jotta rovaesittelijän ehdottama tarkistus ja se siihen liittyvä ongelma voidaan ratkaista. Myötäilen kaikkia, mitä herra Odi, herrat Odi, Eiler ja Robert Rautman sanoivat. Ja haluaisin toistaa, että komissiolle budjettileikkaus 40-30-30 osuudet ja suljetun luettelon avaaminen liitteessä kaksi eivät ole hyväksyttävissä, mutta kaikki muut ratkaisut, jotta tämä tärkeä aloite saadaan antamaan puhtia raitioliikenteelle ja että saadaan se hyväksyttyä, olemme siinä valmiita, valmiita etsimään kompromisseja kanssamme. Kiitos. Good, thank you very much. Hienoa, kiitos oikein paljon. Sitten antaisin lopuksi esittelijälle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille rohkaisun sanoista tässä kiireessä, kun mietintöä ollaan laatimassa. Aika on ollut vähän todellakin. Tässä on joutu ripeästi menemään eteenpäin. Kuitenkin varmasti olemme kyllä oikealla tasolla. Komissionkin täytyy ymmärtää se, että mekin tarvitsemme aikaa pohdiskelua varten. No niin, mennäänpä kohta kohdalta. Kiitos Odillekin, jota nyt täällä edustaja Rova Karvalja, kiitos hänen sanoistaan. Mutta toki täytyy tunnustaa, että tämä mietintö on osa laajaa pakettia. Ja siksi siellä horisontaalisia määräyksiä jo lyöty lukkoon, ja niitä ei voi nyt välttää. Minä uskon, että suurin osa ryhmistä on tätä jo käsitellyt, ja nyt ei enää voidaan ruveta miettimään uudelleen, taloudellisia edellytyksiä, ajatella meidänkin talousarviotamme, ja miten ne vaikuttavat kaikkiin aloitteisiin, no varsinkin tällaisen aloitteeseen. Tässä puhuttiin myös ajasta, mikä merkitys sillä on, että tämä saadaan vielä tällä toimikaudella hyväksytyksi, olen aivan samaa mieltä. Eikä tässä pidä enää tuhlata aikaa, vaan se on hyväksyttävä, kunhan vain saadaan aikaan tasapainoneuvotteluissa ja läpinäkyvyyttä. No, Periaatteessa ajatellen tätä suurnopeuksisuutta ja suurta kapasiteettia, ehkä tätä pitää vielä viilata. En tiedä, onko tässä jotain kääntämiseen liittyvää juttua, mutta kuitenkin tämä suunnopeuksisuus on aika tärkeää. Ehkä täytyy vielä uudelleen sitä miettiä, niin että voin sitten herra Juhanssonille vastata, mutta kuitenkin suurnopeuksiset täytyy olla myös mukana tässä mietinnössä. Sitten kaksi kysymystä, jotka ilmeisesti huolettavat tavalla tai toisella. Huolettavat sikäli jopa siinä määrin, että mikä on minun henkilökohtainen tarkoitusperäni. En ole ajatellut mitään erityistä yritystä hallintoneuvostoon, vaan halusin suuntaantavaa luetteloa. Minusta nimittäin vaikuttaa aivan uskomattomalta, että lyödään lukkoon suljettu luettelo ennen kuin parlamentti on antanut hyväksyntäänsä tälle mietinnölle. Me olemme siis sitä mieltä, ja sen sanon nyt ihan suoraan, kuten herra Ellerkin, että kysymykset, joista on jo päätetty komissiossa yhteistyöyrityksestä, niin ne eivät ole sellaisia kysymyksiä, joita ei mukaan voi ottaa keskusteluun parlamentissa. Me olemme sitä mieltä, että tässä täytyy noudattaa läpinäkyvyyttä, antaa mahdollisuuksia keskustelulla, ja siksi meidän mielestä luettelun pitää olla suuntaantava eikä suljettu. Ja sitten tämä teema, jonka komissiokin otti esille, ikään kuin hankala jäsen, kun on perustajaosakas tai osa assosioitu jäsen. Miten ero tehdään, jos on assosioitu jäsen, joka täyttää kuitenkin perustajaosakkeen edellytykset? Mitä oikeuksia on assosioitulla jäsenellä? Ovatko niin, että kaikki täyttävät nämä kriteerit? Ja onko tässä mukaan löysempää käsittelyä, kun ajatellaan hallintoneuvoston jäsenyyttä, kun hallintoneuvosto kuitenkin yleissuunnitelman ja suuntaviiva strategisesti määrä, niin pitääkö tämä olla suljettu piiri? Jos tällainen mietintö hyväksytään, niin siellä täytyy olla tietenkin ne yritykset, jotka täyttävät kriteerit, eikö vain? Mielestäni se nyt on aika ilmeisellä täällä parlamentissa, ja siksi tarvitaan jonkinlainen perustelu, kuten Eler totesi. Ja näin on jo päätettykin. Parlamentin täytyy jotain tähän sanoa. Ei tätä ilman parlamenttia vaan hoitaa, eli jotain. Meidänkin täytyy pystyä päättämään, mitä tulee sitten jakoon. Me olemme aika lailla tätä laskeskelleet, mutta en usko, että tässä nyt... Eli perustaja osakkeelle tietty määrä ja sitten suljettu luettelo niin, että siellä on yhteisyrityksen ja komission välillä sopimus siitä, että PK-yritykset saisivat oman osansa, koska he ovat suurella äänellä sanoneet, että haluavat myös osallistua Euroopan tulevaisuuteen. 10 prosenttia, niin sitten se on ihan sama tasapaino. 100 prosenttia siitä tulee. Olemme vähän uudelleen jakaneet sitä, vai emme muuttaneet sitä sinällään. En minä kyllä kauhean suurta ongelmaa tässä näe sentään. Siksi minä olen sitä mieltä, että pitäisi nyt ruveta vastakkainasettelua luomaan, vaan vuoropuhelua harjoittamaan se ensin ja toiseksi. Komissio on johtanut tähän aika suljettuun tilanteeseen, kuten täällä kuultiin jo jossakin puheenvuorossa. Ja nyt on esitetty vaihtoehtoakin, mutta se on ikään kuin limbossa. Jos assosioitu jäsen täyttää edellytyksen. Mitä oikeuksia hänellä sitten on? Jos ajatellaan rautatieliikennettä tai yrityksiä, jotka ovat valtavan kasvun moottoreita, ja se on niin kauhean tärkeää myös Euroopassa, niin olen kyllä sitä mieltä, että komission pitäisi kyllä vielä pohdiskella tykönään myös tätä, niin että kyllä parlamentillakin oma sanansa tässä on sanottavanaan, ennen kuin antaa suostumuksensa. Kiitos. Thank you. Thank you very much. Kiitos oikein paljon esittelijälle. Minä luulin, että olimme aikataulussa melko hyvin. Ja sehän sopiikin oikein hyvin, kun rautateistä puhutaan, mutta komissio halusi käyttää vielä toisen puheenvuoron, joten annan teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Komissio halusi vain selvittää pari seikkaa esittelijän puheenvuoron jälkeen. Komission DG Movin ajatus ei ollut se, että esitetään suljettua listaa Tämä on horisontti 2020 artikla 19, jossa pitää osoittaa riittävästi julkisia ja yksityisiä varoja, jotta voidaan esittää tällaista aloitetta. Joten siinä mielessä halusin vain, että kunnioitetaan tätä. Lisäksi kysyttiin liitännäisrakkaiden asemasta ja oikeuksista. Siihen viittasin jo, kun edesin tuota tekstiä, eli yksittäisenä oikeudellisena yksikönä, jos päät, jos täyttää ehdot tuossa artiklassa 1,2, eli oikeudet ja velvollisuudet ovat samat sen jälkeen, kun on esitetty samaa summa, eli hallintoneuvostoille sinänsä suljettu. Ja mitä tulee sun nopeusjuniin, komissio on samaa mieltä teidän kanssanne, hyvä esittelijä. Suurnopeusjunat halutaan sinne mukaan, joten me haluaisimme ehdottaa tarkistukseen 16 ja tai suurnopeusjunat. Ja sitten kun puhutaan horisontaalisesta osasta, niin Shift to Rail on osa tärkeää aloitetta, mutta emme halua olla osana suurempaa pakettia, neljättä rautatiepakettia, niin että jaetaan sama kohtalo kaikilta osin, ei ainakaan niin, että rangaistaan kaksi kertaa budjettileikkausten muodossa, joten tämä on tärkeä asia, joka tukisi innovaatioita rautatien liikenteen alalla. Ala, työpaikat on otettava huomioon. Toivon, että parlamentti voisi luopua tietyistä edusta ja tukea tätä tärkeää ehdotusta, että se saadaan hyväksyttyä mahdollisimman pian. Kiitos oikein paljon. Kiitos paljon. Saatteko vastata tuohon esittelyyn? Olkaa hyvä. Gracias a la comisión. Kiitos komissiolle. Ja haluaisin vain sanoa sen verran, että jos ajatellaan kaikkia yrityksiä, niin yritykset olkoot suljetussa luettelossa, kuten Open Sky, Clean sky yhteisyrityksessäkin, Kyllä me ymmärtämme sen, mutta miksi tässä sitten eroavaisuuksia. Mutta kiitos myös näistä uutuuksista, mutta täytyy katsoa, mikä on assosioituneiden osakkaiden asema, jos täyttävät todellakin myös perusteosakkeiden edellytykset. Okay, uh, thank you very much. Well, that concludes... Selvä, kiitos oikein paljon. Tähän päättyi keskustelu tästä mietinnöstä. Ja aikataulu kysymyksistä vielä määräaikatarkistusten jättämiselle on torstaina 20. päivä helmikuuta kello 12. Jotta mutta meidän valiokuntamme voi pitää kiinni äänestysaikataulusta, että äänestetään valiokunnassa 18. päivä maaliskuuta ja saadaan mietintö huhtikuun täysistuntoon. Kiitos oikein paljon kaikille. Keskeytämme kokouksen kahdeksi minuutiksi ja äänestämme kello kymmeneltä. Okay, the committee will come to order. Nyt jatketaan valiokunnan kokousta. Seuraavana äänestysesityslistallamme pyytäisin kaikkia ottamaan äänestyskorttinsa laittamaan sinne laitteeseen. Ja pidämme koeäänestyksen. Ei kahvitauolle äänestyksen aiheena. Pyydän äänestämään jotenkin. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Okay. All right. Vote is closed. Äänestys päättyy. Käsittääkseni yhdeltä kollegalta puuttuu kortti, laskemme teidät mukaan, kun käymme läpi näitä hyvin pitkiä äänestysluetteloita. Kiitos oikein paljon. Äänestetään. Ensimmäisenä avaruusvalvonnan ja seurannan tukiohjelma. Esitteli Anders Dotterin mietintö. Työjärjestyspuheenvuoro. Eikö? Ai teillä ei ole korttia. Ai haluatte puhua äänestyksen jälkeen? Ei already have noticed, I'm not quite... Niin kuin olette varmasti huomanneet, en ole Anders Dötter, mutta kollegan puolesta. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita valiokunnassa. Komissiota ja neuvostoa tietysti myös. Ymmärtääkseni yhteistyö on ollut erinomaista, miten on osalta, joten kiitoksia hänen puolestaan. Right. Um... Selvä. Puolesta. Aikone äänestys Pahoittelen siksi, ja me tarkistimmekin, että kortit ovat mukana. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Taitaa olla hyväksytty. 32 puolesta yksin vastaan plus kaksi ääntä puolesta, niinkö? 34 puolesta siis. Kiitos oikein paljon ja onnettelut esittelijälle ja seuraavana EUn ja Yhdysvaltain välisen tieteellistä ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen jatkaminen. Sartori on esittelijä. Äänestetään suoraan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 27 puolesta plus 2, niinkö? Ai, teillä on kohti äänestitte selvä. 28 puolesta 2 vastaan 4 tyhjää joten hyväksytty. Kiitos oikein paljon kaikille. Tähän päättyi äänestys. Ne, jotka haluavat nyt juosta, ja ehtivät junansa vielä, niin voivat lähteä. Ai, edustaja Eilä, työjärjestyspuheenvuoro. um, to Halusin vain ehdottaa puheenjohtajalle, että johonkin seuraavaan kokoukseen esitystä laitettaisiin keskustelu komission kanssa tutkimussopimuksesta Sveitsin ja EUn välillä. Well, that's a very good idea, but... Oikein hyvä ehdotus, mutta uskotteko, että kenenkään sallitaan pääsevän Sveitsiin tästä keskustelemaan? No, We now come to, or you're all leaving very quietly, so we'll... Ai te kaikki lähdette ihan hiljaisuuden valitessa. Hyvä, niin jatketaan. Seuraavana pakkauksesta ja pakkausjätteestä annetun direktiivin muuttaminen kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämiseksi. Edustaja Beton mietintö hän ei pysty olemaan täällä, mutta edustaja Jordan on käsittääkseni paikalla ja hän mielellään haluaa puhua esittelijän puolesta. Edustaja Jordan, voitte odottaa hetken, jos haluatte, tai aloittaa, olkaa hyvä. What I'm going to do is to read. Kiitos luen esittelijän lausunnon. Tämä ei ole henkilökohtainen lausunto. Voisinko pyytää kaikkia muita kunnioittamaan puhujaa, eli jos haluatte käydä keskusteluita, pyytäisin, että nämä keskustelut käydään salin ulkopuolella, tai niin hiljaa, että minä niitä kuulen. Edustaja Jörnä. Half of Mr. Bertot. Rova Bertotin puolesta, joka on esittelijämme. Komission ehdotus pyrkii modifioimaan direktiiviä pakkauksista ja pakkausjätteistä, joissa kevyiden muovikassien käyttöä voidaan vähentää ja tämän 11-50 mikronin kassit ovat erityisesti kohteena. Ne ovat yleisin malli, jotta voisi olla ajatus tästä ilmiöstä, niin joidenkin tietojen mukaan, joita on kerätty 2010, se tosiasia, että jokainen EU-kansalainen käyttää ja heittää pois joka vuosi 198 muovikassia, 90 prosenttia ovat juuri tätä alle 50 mikronin mallia. 2010 sen lisäksi jäteaste kasvoi sen seurauksena, että yli 10 miljardia muovikassia joutui luontoon ja sillä on ennen kaikkea merien kannalta merkitys. Päätavoite, joka pitäisi saavuttaa tällä ehdotuksella, on vähentää negatiivisia vaikutuksia ympäristöön sen vuoksi, että käytetään tällaisia muovikasseja, rohkaistaan vastuulliseen käytökseen kuluttajien keskuudessa ja estetään muovikassijäte. Tämä pitäisi mahdollistaa myös se, että valmiinvaroja käytetään paremmin. Erityisesti tärkeimmät muutokset, jotka ovat nykyisessä lausunnossa, koskevat biopohjaisia tuotteita, jotka ovat IN1 234 kanssa. Haluaisin myös painottaa, että lausunto on sopusoinnussa teollisuuspoliittisen tiedonannon kanssa komissiolta, jotta saadaan talouden elpymistä ja kasvua sekä myös Kaik, on sopimussannossa kaikkien jäsenvaltioiden pyrkimysten kanssa aloittaa uudelleen ja reaktivoida Euroopan teollisen tuotannon kilpailukykyä. 2020 vuoteen asti biopohjaisten kemiallisten tuotteiden määrän kasvu, biovoiteluaineet, bioliuuttimet ja kemitaloudelliset raaka-aineet arvioidaan olevan 5,3 prosenttia. Sen pitäisi johtaa parannukseen niin, että markkinat ovat yli 40 miljoonaa euron arvoiset ja yli 90 000 työpaikkaa. Ehdotuksen kautta jäsenvaltioita kehotetaan ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta voidaan saavuttaa kaksi tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on kahden vuoden aikana direktiivi voimaantulosta merkittävä rajoitus 11 ja 49 mikronin muovikassien myynnissä, joita käytetään pääasiassa kantaakseen supermarketista tuotteita kotiin. Ja toinen tavoite kolmen vuoden aikana voimaantulosta vähentyminen näiden hyvin ultrakevyiden pussien 1-10 mikronin käytössä. Niin tässä on senttimetriä, mutta ilmeisesti mikronit, joita käytetään pääasiassa supermarketeissa vihannesta ja hedelmien pakkaamiseen. Esittelijä on sitä mieltä, että vähennys tällaisten kassien käytössä pitäisi tehdä sellaisena verolla, että markkinat pystyvät löytämään kompostoitavia biohajavia vaihtoehtoja. Kuitenkin on mahdollista, ei pelkästään sopeutua noudattaa standardeja, myöskin välttää ylipakkaamisen riski. Elintarvikesektorilla on tarvittava aika, jotta se voi löytää uusia ratkaisuja tuotteiden pakkaamiseen. Tietysti halutaan välttää ylipakkaamista ja samaan aikaan täytyy hygienia määräykset täyttää irtotuotteiden myynnissä. Niin kutsutut ultrakevyet pussit, niiden ne pitäisi vähittäin, vähittäisesti korvata uusilla pakkaamistekniikoilla, johon kuuluu biopohjaisia ja kompostoitavia vaihtoehtoja. Täytyisi laittaa merkille ultrakevyet pussit erityisesti, koska niitä käytetään kosteiden, irtonaisten, pakkaamattomien ruokien pakkaamiseen, kuten maitotuotteet, liha, siinä täytyy ottaa huomioon hygieniasäännöt, ne täytyy olla poikannustavoitteista direktiivissä. Sen lisäksi ultrakevyet pussit, jotka ovat standardin IN ja niin edelleen mukaisia 13432 vuodelta jotka voidaan käyttää uudelleen eh, orgaanisen jätteen säilymiseen Euroopan 2008 direktiivin mukaiset, joka koskee jätteitä, nekin saavat poikkeuksen. Uskomme vahvasti ja esittelijä uskoo vahvasti, että kaikki toimet, jotka ovat ehdotuksessa mukana, täytyy saada positiivinen arvio, koska ne määrittelevät yhtenäiset säännöt muovikasseille, koskevat supermarketteja, kuluttajia ja tarjotaan näin oikeusvarmuutta tälle kaikkialla läsnä olevalle pakkausmuodolle. Our rapporteur, uh, Mr. Tässä oli Rova Berton lausunto. Well, thank you very much uh, for that. Hienoa, kiitos. You have... Edustaja Prodi, on puheenvuoro. Grazie, Presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin tässä hiukkasen kertoa jotain periaatteista, jotka ovat tarkistusten taustalla. Ennen kaikkea tarvitaan määritelmin selvyyttä. Biopohjainen, bio-based, tarkoittaa lähtö, tai siis raaka-aineen alkuperä, joka on siis luontonperäistä, mutta ei välttämättä ole kuita siitä, että se on biohajoavaa ja kompostoitavaa. Ne ovat vain sellaisia ominaisuuksia, jotka ovat Euroopan standardissa kyllä määritelty, ja ne ovat tässä perustana ehdotuksessa, joka puolestaan perustuu objektiivisiin tietoihin. Toisin sanoen, haluaisin tässä myös tähdentää sitä, että nämä kevyet muovikassit ovat tärkeitäkin, koska ne voivat taata myös sen, että voidaan suojata elintarvikkeita esimerkiksi. Siksi tämä on erittäin tärkeä, ajatellen koko elintarvikeketjuakin. En tietenkään halua liikaa korostaa tätä hyödyllisyyttä, koska en ole samaa mieltä siitä, että tässä ruvetaan panemaan kustannuksia sen alkuperän mukaan. Se, mikä tässä tärkeää kuitenkin on, että saadaan täysi biohajovuus ja kompostoitavuus aikaan. Se tässä tärkeää on. Nimittäin sitten ei pitäisi enää ruveta asettamaan esteitä kaupalliselle käytölle, jos nämä edellytykset täyttyvät. Eli tässä tärkeää on se, että voidaan kokonaan päästä eroon tällaisista muovikasseista, jotka eivät ole biohajoavia ja eivät ole myöskään kompostoitavissa. Muun osalta meidän täytyy luottaa tällaisiin materiaaleihin, jotka sitten tarjoavat varmuuden siitä, että voidaan suojata elintarvikkeita, mutta ollaan samalla myös sitten tilanteessa, että voidaan ympäristöä suojella. ettei tässä loukata tätä biohajoavuuden periaatetta. Se tässä tärkeää on. Nimittäin nämä biohajavat kassit voivat myös helpottaa Esimerkiksi jos ajatellaan kosteita elintarvikkeita, niin niitä voidaan hyödyntää siinä. Tämän jälkeen, koska ne ovat määritelmänoisesti biohajoavia. Tämän kanssa täytyy olla siis johdonmukainen. Tämä helpottaa tietenkin myös elintarvikkeiden käyttöä. On olemassa siis mahdollisuuksia valmistaa tällaisia kasseja, jotka helpottavat myös sitten jälkeenpäin jätteenhoitoa ja että ne voidaan hävittää pikkuhiljaa luonnosta. Ja, mutta se edellyttää, että viittaamme standardeihin, jotka ovat jo voimassa. Niiden myötä saadaan takuudet niin, että saadaan aikaan johdonmukainen ja kestävä järjestelmä. Thank you very much. I... Kiitos paljon. Edustaja Hassi, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle ja edustaja Jordanille, joka edusti täällä esittelijää. Tähän mennessä tehdystä työstä haluaisin kiittää. Komission ehdotus on tavallaan tervetullut. Aihe on todella tärkeä, mutta komission ehdotus on aivan liian heikko minun mielestäni. Valitettavasti minun on sanottava, että myös ITRE-valiokunnan esittelijän tekstiluonnos on liian heikko. Eli ensin tästä koko ongelmasta. Edustaja Jordan mainitsi jo, miten valtavasti muovikasseja vaan heitetään roskaamaan ympäristöä. Ja haluaisin tuohon lisätä. In uh, the North Sea, uh, sen, että Pohjanmeressä, kun on tutkittu, tutkittu lintuja, niin 90 prosenttia niillä on ruoansulatusjärjestelmässä muovia. Yksi kahdesta kymmenestä, vaan on sellainen, joka ei ole niellyt muovia. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on laskettu, että 72 kaksi muovikassia tulee siellä rantaan yhden mailin matkalle ja pieniä muovin palasia kelluu kuusi kertaa enemmän kuin planktonia. Ja tämä on todella valtava ympäristöongelma, jolle on jotain tehtävä. Mutta kuten jo sanoin, komission ehdotus ei ole ollenkaan riittävä. Komission ehdotus antaa vain oikeudellista tukea niille jäsenvaltioille, jotka haluavat lähteä kansallisiin toimiin. Se ei kannusta. Millä muulla tapaa? On siis minkälaisia muita kannustimia? muovikassien vähentämiseen, joten olen kovasti samaa mieltä ympäristövaliokunnan esittelijä Market Aukenin kanssa, joka ehdottaa, että 80 prosenttinen sitova leikkaustavoite on asetettava kahden vuoden päähän niin, että tavoite jokaisen maan osalta täsmällisesti ja riippuvasta siitä, miten paljon muovikassia siellä käytetään tällä hetkellä, niin että niissä maissa, joissa käyttöä ja tuhlaamista on enemmän tai jätettä on enemmän, niin silloin tavoitteet ovat tiukemmat myös ja päinvastoin. Tämä tuntuu ehkä vähän tiukalta, mutta kaikissa maissa, joissa on tätä kokeiltu, että asetetaan maksu muovikasseille, niin silloin muovikassien käytön väheneminen on ollut dramaattista. Yksi yksityiskohtaisempi kommentti vielä kevyistä muovista kantokasseista, joita voidaan käyttää organisen jätteen jätteen jätepussiksi Itren esittelijän viimeinen tarkistus. Pidän hyvänä sitä, että erotellaan perinteinen muovi, jos tällaista sanamuotoa voidaan käyttää, tai että erotellaan siis ainakin aidosti biohajoava muovi, mutta mielestäni esittelijän ehdottama erottelu ei ole riittävän selvä. Koska monissa tapauksissa niin kutsuttu oksohajoava muovi tulee myydyksi myös biohajoavana muovina. vaikka se ei ole biohajavaa aidosti. Siitä syntyy vain pienempää silppua, jota ihmisen silmällä ei edes pysty näkemään, mutta se on joka tapauksessa haitallista ja se päätyy ravintoketjuun. Tässäkin kysymyksessä olen enviesittelijä Aukenin kanssa samoilla linjoilla, että oksobiohajoava on kiellettävä kokonaan. Erityiskohtelu annetaan vain aidosti biohajoavalle muoville. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Kramer. Kiitos puheenjohtaja. Edustan herra Kreutzmania nyt. joka on siis varjoesittelijänä, ei voi olla valitettavasti paikalla tänään. Tänään toimilla tehtäväksi nyt nimissään sitten esittää lausunto. Pidän periaatteessa hyvänä tätä hyvin tasapainoista ja puolista esittelijän ehdotusta vastauksena siihen, mitä komissio on ehdottanut. Muutama pieni huomio siitä kuitenkin. Kun keskustellaan muovikasseista, niin toisaalta täytyy aina lähteä siitä, että on järkevää vähentää muovijätettä. Toisaalta ei niin, että yli niin kuin, äh, moititaan äh, summittaisesti muovituotteita, koska niillä on etunsakin. Täytyy aina ajatella, mikä on vaihtoehto. Siihen varmaan komissio voisi antaa vastauksen. Nyt jos olisi sellainen maailmassa, jossa käytetään vähemmän ja esimerkiksi jos jäsenvaltiossa tulisi kieltoja, niin mitä kuluttajat tekevät sen sijaan sitten? Onko sitä oikeasti tutkittu? Onko, ollaanko sitten maailmassa, jossa käytetään enemmän paperikasseja? Ja mikä siinä ympäristötase sitten oikeastaan on? kun sitten loppujen lopuksi käytetään vähemmän muovia, mutta kadetaan enemmän puita. Se olisi kysymys, jonka minä tässä esitän. Toinen kohta, joka minulla aiheuttaa vähän huolta, sanon sen ympäristövaliokunnan jäsenenä. Voidaan tietysti sanoa, että subsidiariteetin mukaista on, jos jäsenvaltiolle jätetään, että miten se haluaa äh, muovin käyttöä vähentää toisaalta. On ollut vähän huolestuttava trendi viime vuosina, että me alamme vähän niin kuin purkaa sisämarkkinoita, jotta vapautetaan ympäristöstandardit jäsenvaltioissa. Tämä ei oikeastaan perustajien ajatusten mukaista voi olla, koska sitten tulee tällainen tilkkutäkki. Vaikka on näytetty tietysti hyvät aikomukset on ollut ympäristönormeista, jos maassa A on kielto, maassa B ei ollenkaan, niin mikä on sitten ympäristön osuus? Toinen näkökohta, jonka haluaisin esittää, että EUn tehtävä ei varmaankaan ole, että pitäisikö veroja ja maksuja laittaa tällaisille tuotteille Sitten täytyisi myös varmistaa se, että kun keskustellaan yhdestä yksittäisestä muovituotteesta, muovikassista tässä tapauksessa, niin ei voida keskustella irrallaan siitä, että meillä on hyvin tiukat jätelait mukana. Direktiivistä muistutan, ollaan keskusteltu hyvin intensiivisesti monivuosina ja täälläkin siitä. Sitä ei ole edelleenkään hyvin toimeenpantu siellä on kierrätyssääntöjä ja vastaavia. Mahdollisesti olisi järkevämpää huolehtia ensin siitä, että olemassa oleva jätelainsäädäntö kaikissa jäsenvaltioissa toteutetaan mahdollisimman yhtenäisesti sen sijaan, että nyt sitten yksittäisistä keskust- tuotteista aletaan keskustella, joiden jätteet tietysti ovat epätoivottavia siinä ehkä päästään paremmin tavoitteeseen kuin että nyt sitten että tehdään, säädetään lakia yksittäisistä tuotteista. Uh, thank you very much. Uh, Mr. Kiitos oikein paljon. Edustaja Hännän. Kiitos puheenjohtaja. kuulkaapa jälleen kerran tilanne, jossa unioni voisi olla eturintamassa. Eturintamassa siis ympäristönsuojelussa, eturintamassa myös ihmisten suojelussa, mutta myös eläinten suojelussa ja olla eturintamassa myös teollisuudessa ja tutkimuksessa ja kuten monissa aiheissa on vaikutelma, ei kun tässä jäädään puoliväliin, kun ei tiedä, pitäisikö mennä tähän suuntaan, ei tiedä, että kumpaan majaa tulee mennä jäljellä sitten puolivälin krouviin. Eli sitten sanotaan, että, että täytyy puita ruveta mukaan kaatamaan, että saadaan paperipusseja. No, meillä Euroopassa tänä päivänä on muovikasseja, jotka ovat täysin biohajoavia ja ne on tuotettu nimenomaan esimerkiksi tärkkelyksestä tai maissista. Käytetä niitä sitten. On se kyllä mahdollista kehittää tutkimusta ja toimia niin, että tässä tutkimus, maatalous ja teollisuus pannaan yhteen, että voidaan työpaikatkin säilyttää. Nimittäin tässä ei koskaan tuoda sitä esille, että jos ajatellaan, että ehdotuksia eivät ne edes riittää, koska meillä on sellainen syvä vaikutelma, että tässä puolustetaan vain öljyyritysten etunäkökohtia ja tässä meillä on kuitenkin, puhutaan, että meillä on liian vähän raaka-aineita, jotta voidaan muovikasvia tuottaa. Kyllä me voidaan tämä järkevästi organisoida myös. Ne yritykset, jotka muovikasseja tuottavat, ja sitten käy ehkä niin, että nämä muovikasvien valmistus menee kehitysmaan, jossa on vähemmän, työvoimaa halvempaa. Meidän pitäisi ruveta verottamaan kaikkia sellaisia tuotteita, jotka ovat vaarallisia eläimille ja vaarallisia myös ihmisille jos annetaan verovapautus sitten niille tuotteille, jotka ovat täysin biohajoavia ja perustuvat konkreettisen sopimuksen tutkimukseen maatalouden ja teollisuuden kesken, niin että työpaikkojakin voidaan näin luoda Euroopassa. Katsotaan sitten, pitäisikö tässä edelleen jatkaa siihen suuntaan, että joka voi ostaa mitä haluaa, no mikä ettei, mutta sillä ehdolla. Ja se on yksi tärkeimpiä sääntöjä myös tässä parlamentissa, että Kilpailun olta vaapaata eikä vääristettyä, mutta nyt öljytuote ovat kilpailultaan paremmassa asemassa, koska mukaan sen takia, että ei ole raaka-aineita, niin pannaan hinnat korkeaksi. Teollisuus tuottaa näitä muovikasseja, mutta totta kai voidaan nekään muuttaa biohajoavien muovikassien valmistajiksi. Ja näin teollisuus ja maatalous pannaan yhteen ja näin luodaan hyvää tahtoa Euroopassa. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Nyt minulla on ilo antaa puheenvuoro edustaja Merkisille, olkaa hyvä. Uh, sorry for being late. The, uh... Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen, että olin myöhässä. Tällä hetkellä tehdään työtä kompromissitarkistusten kanssa. Ja nyt sitten Tämä ei ole niin resurssitehokkuuskysymys kuin jäteasia muovikasseissa. Se on, liittyy, asia liittyy myös kuluttajien käyttäytymiseen, mutta joskus siihen voidaan vaikuttaa poliittisilla toimilla. Ei aina, kuten olemme nähneet, mutta joskus. Parhaiten suurivutut maat, kuten Irlanti ja Suomi, käyttävät noin 300 kertaa vähemmän kasseja kuin muut maat. Todennäköisesti poliittisen toimien vuoksi. Olen samaa mieltä kevyiden kassien kielosta esittelen kanssa, mutta myös uudelleenkäytettävyydelle pitäisi olla viitearvo. 219 220 kielosta ollaan keskusteltu. Sanoisin, että EU-laajan kieltoon voitaisiin suostua alle 50 mikronia, joita ei voida kierrättää. Myöskin teollisuuskassit alle 50 myyntipisteissä. Muovikasseilla on huono vaikutus meriin ja merialueisiin, tietysti matkailuun myös rannikoihin. Koko pointti on se, että ultrakevyet pussit eivät ole mukana nykyisessä mietinnössä. Sen vuoksi on keskustelua siitä, että pitääkö niillä olla poikkeus. Olen valmis keskustelemaan, mutta täl, tällä erää haluaisin ottaa ne mukaan 80 prosentin tavoitteeseen. Ultrakevystä ei ole tietoja, niitä on vaikea seurata ja jäljittää, mutta pakkausdirektiivi määrää raportointivelvollisuudesta itsessään ja täällä on esitetty kommentteja siitä, että meidän täytyy olla hyvin huolellisia siinä, että koko lainsäädäntöä ei eroteta koko jäte lainsäädäntöasiasta, koska tietysti tämä on osa sitä, miten jätepuotidirektiiviä toteutetaan. Toimeenpano on aika tavalla siitä on samaa mieltä, tämä täytyy olla siihen lisäys, mutta integroitu osa jätelainsäädäntöä. Se mitä nyt näemme on, että itse asiassa tässä on vanhoja ideoita, ollaan viemässä eteenpäin tulevaisuuden, että miten käyttäydymme ja käytämme muovikasseja. Esimerkiksi on ollut ajatuksia, että verkkoja käytetään kassien sijaan. Siinä käytettäisiin vähän materiaalia saatte olla jopa helpompi, helpommin hajoavia. Ne. Voidaan nähdä, että useimmat muovikassit tulevat käyttöön elintarvike- ja vähittäismyyntisektorilla. Se pitäisi olla ensimmäinen tavoitteemme todellakin pyrkiä siihen, että toimet koskevat koko elintarvikeketjua. Muut sektorit tulisivat käyttöön myöhemmin. Koko internetsektori käyttää paljon muovikassia tällä hetkellä. Ne tuppaavat olemaan tällaisia aika paksuja tukevia kasseja eikä ole tapaa niitä korvata vielä. Mutta sen pitäisi olla sitten seuraava vaihe. Eli 2020 jälkeen ruoka ja elintarvike. Ei teollisissa olosuhteissa, äh, ei hajoavat. Sitten keskustelu hajoavista pusseista on kaikenlaisia määritelmiä biohajoavuudelle ja koko pointti on siinä, että ne eivät ole kaikki hajoavia, koska joskus pieniä partikkeleita jää jäljelle. Ja jos todella haluaa biohajoavia, niin pitää olla hyvä määritelmä. Esimerkiksi on oksobiohajoava äh, pussi, joka oikeasti ei ole sellainen. Se, sen käytössä pitäisi lopua vähitellen ja kieltää. Mietinnössä, kuten, kuten tai kuten Brody mietinnöstä sanoikin. Sitten on keskusteltu läheisyysperiaatteesta. Keskustelu on tietysti oikein hyvä, koska, koska kuten aloitin yksin, niin on maita, joissa on hyvin alhainen kulutustaso puovikasseille. Sitten on muita maita, jotka käytetään 300 kertaa enemmän. Ja se on valtava ero. Joten ilmeisesti jotkut politiikkatoimet toimivat, jotkut eivät. Eli todellakin kysymys on, että pitäisikö tätä pakottaa eurooppalaisella lailla. Voi vain sanoa, että poliittisessa ryhmässäni asiasta keskustellaan. Ja keskustelua täytyy jatkaa. Sanoisin, että se on tietysti peruskysymys. Ja seuraava kysymys on todellakin sitten se, että miten kompromissit rakennetaan. Mutta mielestäni jos mennään äh, sellaista lainsäädäntöä kohti, että saataisiin sitten 2020 kielto toteutettavaksi. Kiitos paljon. Haluaako joku käyttää vielä puheenvuoron? Jos ei, hyvä, kiitos. Ja käännyn komission puoleen. Edustaja Müller. Tai ehkä herra Müller. Kiitos, puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää valmistelijat tehdystä työstä. Kiitos myös läsnä oleville jäsenille tästä keskustelusta. Komissio aivan varmasti kyllä huomioi kaikki huomiot, jotka tulivat esille sitten aikanaan sovittelussa tai yhteispäätösmenettelyssä. Haluaisin nyt asettaa tämän ehdotuksen, sanoisinko, sellaisen yhteyteen, jossa on mukana muitakin aloitteita vireillä. Todellakin tämän soveltamisala on hyvin kapea. Keskustelukin kapeanlaista, koska totta kai siihen liittyy ilmeitä, ilmeisiä ympäristökysymyksiä, muovikassien roskaava luonne. Mutta totta kai tässä on kyse ylipäätään muovijätteestä on siis varsin ymmärrettävää, että keskusteluissa ja ajatteluissa siitä, mihin pitäisi suunnata. Se on ilmeisesti, että se on tässä mukana, mutta tässä ehdotuksessa keskitytään pelkästään kevytteen muovikassien roskaavuuteen. Syy on siinä, että tavoitteena on meriympäristön roskausta vähentää ja se johtuu lähinnä muovijätteestä. Jos ajatellaan muovin kokonaismäärää, merin saastumisessa on noin 80 prosenttia, on arvioitu. Että kaikki tämä muovi sisältää siis osin muovi kasvista peräisin olevaa jätettä ja sekin on noin 70-80 prosenttia. Me pyrimme siis muovikassien roskaamista vähentämään ja se totta kai meren pilantumista myös vähentäisi. Neuvosto on esittänyt komissiolle pyynnön toimia. Parlamentin jäsenetkin ovat tätä penänneet omissa kysymyksissään komissiolle. Tällainen pyyntö on tullut myös laajemmin ihmisiltä, jotta jotain tehtäisiin tässä kysymyksessä. Siksi komissio lähti työstämään tällaista ehdotusta, joka tavoitteena on rajoitetusti saada hyväksytyksi tällainen esitys aika nopeasti meidän toivomme mukaan, niin että näitä voidaan ruveta täytäntöön panemaan keskittyä nimenomaan tähän kysymykseen. Ei tämä nyt ole kuitenkaan ainoa asia, jota jätekysymyksessä on toteutettu, varsinkin jos on muovijätteitä tai pakkausmuovijätettä. Täällä on oikeastaan kolmekin tärkeämpää aloitetta nyt vireillä. Ensinnäkin hyvin laaja tarkastelu direktiivin osalta mukaan lukien myös pakkausdirektiivin osalta. Näiden tarkoituksena on vähän esittää kysymyksiä siitä, ovatko nämä säädökset olleet riittävän tehokkaita, ovatko ne olleet vaikuttavia, ovatko ne jo vanhentuneita määräyksiä, ovatko ne johdonmukaisia varsinkin jätepuitedirektiivin kanssa. Ja ennen kaikkea tarvitaanko jotain enemmän vielä määräyksiä. Jotenkin erotella tätä paremmin, kun ajatellaan myös kierrätysprosenttiosuuksia, kun vain puhutaan nyt muovista, sen tarkemmin sitä jaettelematta ehkä pitäisi jotenkin eritellä muovityyppejä. Esimerkiksi tätä tarkastelua vielä saatettu päätökseen. On ymmärrettävä, että se on valtava ponnistus. Siksi oltakin sitä mieltä, että ainakin muovikassien käytön vähentäminen tässä dramaattisessa tilanteessa meriympäristössä nähtiin hankkeena, jossa ei enää voi odotella tätä laajempaa tarkastelua ja sen tuloksia, vaan pitäisi toimia nyt. Lisäksi on käynnistetty muitakin aloitteita, esimerkiksi muovijätealoite, tehän tiedätte, että meillä ei ole EU-ssa omaksuttu mitään yhdenmukaista lähestymistapaa muovijätteeseen. Me olemme julkaisseet myös vihreän kirjan. Tästä on kuuleminenkin järjestetty. Keskustelujen tulokset ja myöhemmät selvityksetkin huomioidaan tässä laajemmassa tarkastelussa. Tämän aikataulu on se, että kesään mennessä ehkä on jo odotettavissa komission työryhmän ensimmäinen asiakirja. Se pohjustaa tulevaa keskustelua, kun ajatellaan näitä selvityksiä direktiivin tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Eli mitä sitten tästä sitten syntyykin tuloksena, ja se kun tiivistyy ehdotukseksi nykylainsäädäntö muuttamiseksi, niin tuskin siihen päästään ennen kuin ensi vuonna, ehkä vasta 2016. Eli tässä syy siihen, että olemme tehneet vain hyvin Äh, rajoitetun ehdotuksen soveltamisalaltaan. Täällä mainittiin, että se ei huomioi erityyppisiä muoveja. Nimittäin tavoitteena on todellakin vähentää tätä roskaavaa luonnetta, joka muovikassilla on. Toki markkinoilla on myös biohajoavia muovikasseja, mutta se merkitsee, että ne todellakin biohajoavat ja kompostoituvat vain valvotuissa oloissa liittyen kosteusprosenttiin ja lämpötilaan. Totta kai näitä oloja ei ole olemassa meriympäristössä. Eli jos muovikassi joutuu ympäristöön, olipa biohajoava, oksobiohajoava tai perinteinen muovikassi, niin ne hajoavat vain pieniksi osiksi muovin mikropartikkeleiksi, ja ne kuitenkin jäävät ympäristöön ihan yhtä pitkäksi ajaksi kuin mikä tahansa muovi. Eli siksi meidän täytyy miettiä lisää vielä biohajoavuutta. Lisäksi ottaisin esille kysymyksen, joka liittyy keskeisesti muovikasseihin. Jos ajatellaan vihanneksien pakkauksiin käytettävät niin on ajat, tätäkin ajateltu komissiossa ja niiden kohtelua, mutta viime kädessä kuitenkin, jos supermarkettiin menee, niin niitähän on rullassa ja niitähän voi ottaa ihan niin paljon kuin lystää. Ja usein niitä käytetään ilman, että välttämättä todellista tarvetta on. Ihmisillä on vain sellainen tapa repiä niitä. Siksi olimme sitä mieltä, että yksinkertaisetkin toimenpiteet. Niitä siellä on jo rullan yläpuolella maininta siitä, että mietipä ympäristöä, niin näin jäsenvaltiotkin pystyvät vähentämään tällaisten muovikasien käyttöä. Eli tässä nyt ajatuksena on, että edelleen on syytä vähentää tällaisten muovikassien käyttöä. Ehdotus on luonteeltaan edelleen yleinen, koska me halusimme jättää jäsenvaltioiden harteille määrittelemisen sen osalta, mitä määräyksiä sitten täytäntöönpannaan Nykytilanne on selvästi osoittanut, että olipa toimenpide mikä tahansa jäsenvaltiossa, niin sillä on lähes välittömiä vaikutuksia. Siksi onkin todettu, että vain ne jäsenvaltiot, joissa oikeastaan mitään toimenpiteitä olekaan, niin siellä myös muovikasen kulutus on korkea. Eli tässä tämä toissijaisuusperiaate todennäköisesti myös tulee mukaan ehdotuksen niin, että jäsenvaltiot velvoitetaan toimimaan, mutta jäsenvaltiot itse voivat tykönä miettiä, mitä toimenpiteitä sitten toteutetaan käytännössä. Enköhän tässä nyt huomioinut lähes kaiken. Kiitos huomiostanne. Right, thank you very much. Selvä. Kiitos oikein paljon. Toivon, että joku on esittelijän nimissä merkinnyt muistiin täällä tehdyt kommentit, kun hän ei voi olla täällä paikalla. Seuraavana minun on vain sanottava, että tarkistusten määräaika on ensi maanantaina 17. päivä helmikuuta kello 12, joten aikaisi liikkeelle, jos haluat tarkistuksia jättää. Päättelen, että minä tämän sanoin, mutta minua on pyydetty muistuttamaan tarkistuksia siitä, että tarkistukset voivat aikataulusyistä olla vain yhdellä kielellä. Meillä on hyvin tiukka määräaika, joten tarkistukset englanniksi. Ainoastaan pahoittelen tätä ranskan kielellä. Tässä tämä, tähän päättyi tämä keskustelu. Siirrymme eteenpäin Kohtaan 12 raportit meneillään olevista kolmikantaneuvotteluista, innovaatioinvestointipaketista. Edustaja Ramstor, teillä on puheenvuoro. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tähän mennessä meillä oli yksi kokous. kolmikantaneuvotteluissa. Ja minun on sanottava, että käytännössä kaikki neuvottelut sujuivat oikein hyvin ja kaikki esteet ylitettiin. tänään vielä teknisiä kokouksia. Omassa mietinnössäni Eurostars 2 osalta oli kaksi teknistä ongelmaa ja ne kaikki ratkottiin. Joten ei ongelmia tähän mennessä. Uskoakseni tämä esitellään lopulta täysistuntoon ja saadaan siellä hyväksytyksi. Kiitos oikein paljon. Loistavaa. Haluaako joku kommentoida tai lisätä jotain? Hiljentyminen myöntymisen merkkinä varmasti, joten näin käsittelimme loppuun tuon kohdan esityslistalla. Kertoisin vain, että seuraava kokous Valiokuntamme kokous on 24. helmikuuta maanantaina viikon päästä Strasbourgissa. Ja sitten taitaa olla viimeinen kokous ennen vaalia 17. ja 18. maaliskuuta. Kiitos kaikille osallistumisesta. Tähän päättyy valiokunnan kokous tänään. Mukavaa viikonloppua.